alkuun. Jos mitään pyyntöä ei ole tehty neuvotteluiden neuvotteluita, koskien, neuvotteluita koskevan äänestyksen suhteen ne komiteat aloittavat neuvottelut. Haluaisin ilmoittaa, että Tajani, puhemies Tajani aloittaa huomenna toimia tavallisen parlamentaarisen menettelyn mukaisesti noudattaen sääntöä 78 työjärjestyksessä. Ja alkaa kaksi oikeusinstrumenttia, ja tullaan julkaisemaan myöskin pöytäkirjassa. Herra Fronselitsa, teillä on työjärjestyspuheenjohtaja puheenvuoropöyntö. Uh, puhemies, Kiovassa järjestettiin kansallisten Ukraina vähemmistöjen foorumi. Siellä oli myös Romanian, Unkarin, Puolan, Slovakian, Bulgarian, Tatareja, juutalaisia vähemmistöjä, ja siellä keskusteltiin uutta koulutuslakia, joka kieltää kansalliset vähemmistöt osa laittamasta lapsia kaikkiin koulutuksen tasolla alta seitsemän. Tämä foorumi keskeytyi. Svobodan poliittinen puole Ukrainassa keskeytti sen ja hän oli pakko evakuoitua. Parlamentin pitäisi ottaa kantaa tähän tärkeään asiaan ja mitä tulee ukrainalaiseen suvaitsevaisuuteen, miten Ukrainassa suvetaan tällaista tilannetta. No Ukrainahan on assosiaation jäsen EU-ssa, sen pitää noudattaa eurooppalaisia arvoja. Sitä täytyy puolustaa ja edistää eurooppalaisia arvoja mukaan lukien ihmisten oikeus ja kansallisten oikeudet ja oikeudet koulutukseen ja saada sitä äidinkielellään. Kiitos. Thank you. We take note of your comments. Panemme merkille huomionne. Ja nyt Rava Switsa, järjestyspuheenvuoro. Uh, uh, I would like to speak in my... Haluaisin käyttää omaa äidinkieltäni. Dužnom obavijestiti ovaj parlament da je Hrvatski sabor prekinuo zasjedanje. Kroatian parlamentin istunto keskeytettiin ja samoin Bosnia-Herzegovinan parlamentin istunto tällä hetkellä. Bosniasta on kuusi Kroatia. Hagin tuomioistuimessa he ovat saaneet siellä tuomion, mutta yksi heistä otti myrkkyä sen jälkeen, kun tuomio oli langetettu ja hän menehtyi parlamentit keskeyttivät siis toimintansa ja minusta tuntui siltä, että minun piti ainakin kertoa teille, mitä tapahtui ja miltä Haagin tuomioistuimen päätökset näyttävät. Siis tapahtumista sodan aikana. Se, mitä siellä kuultiin, oli aivan väärin. Tar- kiitos tästä tärkeästä tiedosta, Rava Intfeldt. Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme, että poliittiset keskustelut voivat joskus käydä kuumana ja tunteikkaasti, mutta pakko sanoa, että olen järkyttynyt, vaikka olen politiikassa jonkun aikaa, kun näin kuvia tästä kuuden puolalaisen kollegan äh, hirttämisestä ikään kuin lavastettuja kuvia verkolla. Olen iloinen, että puhemiestajani on valitettavasti toiminut. Hän on pyytänyt puolen hallitusta turvaamaan kuuden kollegan turvallisuuden. Puolen pääministeri on tuominnut toimet. Mutta samassa hengessä sanoi, että tarkastelkaapa näitä meppien käyttäytymistä ja kuinka he loukkaavat puolen kunniaa. Hänen puol- puoluetoverinsä varapuheenjohtaja tässä parlamentissa on samanlaisia kommentteja parlamentissa myös minusta. Täällä vallitsee ilmaisuvapaus, mutta pyytäisin, että vähän kunnioitetaan toisiamme ja että puhemies Tajani painostaisi puolueen hallitusta, että, että taattaisi äh, puolalaisten kollegoiden fyysinen turvallisuus, vaan taattaisi myöskin äh, mielipiteen vapaus silloin, kun sanotaan asioita, joista ei tykätä. Thank you very much for that. Kiitoksia tästä erittäin tärkeästä lausunnosta. Kuten tiedätte, puhemiestä Ajani on ryhtynyt toimin ja sana kunnioitus on ilmaisu, jota pitäisi useamminkin käyttää. Anteeksi. Kiitos, rouva puhemies. Työstyspuheenvuoro. Niin, edustaja Intveld, äh, hänelle kysymys tuo sama sitoumus puheenvapa- ilmaisuvapauteen, päteekö myös varmasti sisäpuolelle eikä vain ulkopuolelle? I'm going to, if I may, colleagues. Jos sopii kollegat. Minä vastaan tuohon kysymykseen. Se on kyllä. Nyt jatketaan äh, työjärjestyksen mukaisesti lopullinen esitysluonnos. Anteeksi. Rava Harms. Ei. Rava Harms. We will get the order. Siirrytään sitten listaan. I only wanted uh, to add... Uh, Halusin vain lisätä jotakin siihen, mitä Aldi-kollega sanoi. Minusta tämä oli äärimmäisen huolestuttavaa, kun näin sosiaalisessa mediassa kuvan monesta puolalaiskollegastamme kuvissa, näytettiin, kuinka nämä kollegamme hirtettiin, se ei ole todellakaan asia, jonka ilmaisunvapaus kattaa. Tämä on pikemminkin rikollista toimintaa ja me voimme odottaa kollegoiltamme puhemiehistössä toimia myös puolalaiselta varapuhemieheltä on se, että pyydetään anteeksi näitä tekoja, mutta tämän lisäksi on toimittava tällaisia mielestäni rikollisia toimia vastaan. Kiitos. you, Madam Harms. Kiitoksia, Rova Harms. Tämä on erittäin vakava kysymys. Olemme panneet asiamerkille täysistunto, joka kommentinne Lisäpuheenvuoropyyntöjä on, mutta keskustelua haluaa avata. Lewandowski. Koledzy niepotrzebnie się martwią. E, polskie władze zajmują się tą... Kiitos. Puolan viranomaiset ovat käsitelleet kyllä asiaa. Kiitos. Thank you for that information. Mr. Weigel. Kiitos teille, Mr. Weigel. We are expressing our solidarity today. Ilmaisemme tänään solidarisuuttamme kollegoidemme suuntaan ja haluaisin pyytää parlamenttia osoittamaan solidaarisuutta kahdelle aikaisemmalle Euroopan parlamentin jäsenelle. He ovat espanjalaisessa vankilassa. Emme saa vaieta enää tästä asiasta. Thank you. Kiitoksia, kollegat. Mainitsin, että esityslistan luonnossa hyväksyttiin johtajakokouksessa 15. marraskuuta 149 mukaisesti. Se on jätetty teille. Nyt on, ja seuraavat muutokset on ehdotettu poliittisten ryhmien kuulemisen jälkeen. Komissio julkilausuma koskien päätöstä hyväksyä oikeudenmukaisen verotuksen paketti 2 lykätään komission julkilausuma Attikan ää, tapavista tulvista lisätään kolmanneksi kohdaksi huomenna torstaina herra Gajarin mietintö liikkumavaraan käyttöönotto on lisätyöllistyslistalla. Ja Rava Sakoraffan äh, mietinnöstä eh, Libanonin tieteellisestä yhteistyöstä. Tämä lykätään, onko vastalauseita muutoksiin? Ei, sitten on hyväksytty. Tämän lisäksi huomenna oikeusasiavaliokunta on hyväksynyt seuraavan immuniteettia koskevan mietinnön. Rava Ferrer, tämä on parlamentin työjärjestyksen sääntöjen 9, 9 eh, pykälän mukainen ja siitä tullaan äänestämään torstain äänestysaikana ja esityslista on hyväksytty näiden muutoksineen. Ja esityslistan hyväksymisen jälkeen voimmekin siirtyä ensimmäisen kohtaan esityslistallamme, joka on 2018 budjettimenettely ja talousarvion menettely. Ja ensimmäisenä puhujana meillä on Michel Arthuy, talousarvion valio,